Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Jatkamme nyt työtämme. Seuraava kohta esityslistalla on asioita käsittelemme ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Slovakian tasavallan pääministeri Pellegrini. Hän on vastuussa investoinneista ja innovaatioyhteiskunnasta. Hän on neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja. Ja kuuntelemme kiinnostuneena Slovakian, puheen, Slovakian ohjelmaa. <clears throat> Kuten tiedätte, niin kunkin puheenjohtajakauden alussa kohesiopolitiikasta vastuussa oleva ministeri tulee meidän kokoukseemme Eh, ja kertoo meille meitä koskevista asioista ja niistä asioista, joista me olemme vastuussa. Tervetuloa, ministeri Pellegrini. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Slovakia sai puheenjohtajuuden kontolleen aika hankalalla hetkellä. Sen lisäksi, että meillä on edelleenkin taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikeuksia jäsenvaltioissa, niin unionin täytyy nyt alkaa myös alkaa käsitellä Brexit-kansanäänestyksen seurauksia. Ja <clears throat> unionin täytyy muotoilla vakuuttavia vastauksia populistien kritiikkiin. Tietysti lainsäädäntötyönkin täytyy jatkua tästä haastavasta taustasta huolimatta. Ja puhun kaikkien puolesta, kun toivotaan uudelle puheenjohtajavaltiolle onnea ja menestystä te saatte meidän tukemme. Ehdottaisin, että noudatamme tavanomaista keskustelumalliamme. Pyydän ensin ministeriä pitämään oman aloituspuheenvuoronsa, maksimissaan 15 minuuttia. Ja sen jälkeen annan puheenvuoron jäsenille. Ensin puheenvuoron saavat koordinaattorit. Pellegrini, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät parlamentin edustajat. Kiitos siitä, että saan Slovakian varaa pääministerinä esitellä teille painopistealueemme puheenjohtajakaudellamme ja myös kohesiopolitiikan pääajatuksemme. Slovakian puheenjohtaja Kauhusi, niin kuin puheenjohtaja sanoi, tulee sellaisen aikaan, kun Euroopan unionissa valitsee aivan ennennäkemätön tilanne. Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyyskansan äänestyksen tulos on meille uusi haaste. Ensimmäistä kertaa historiassa meidän on toimittava tilanteessa, jossa jäsenvaltio lähtee pois unionista. Nyt kun olemme puheenjohtajan valtiona näin vaikealla hetkellä, meidän on ymmärrettävä, että tässä on myös mahdollisuuksia, ei vain vaaroja ja haasteita. Euroopan unionin on vahvistuttava, tultava paremmaksi ja myös yhtenäisemmäksi. Me tarvitsemme myönteistä toimintaa, mitä kansalaiset ja liikelmä ymmärtää. Tiedän, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentit ovat tärkeässä roolissa demokratiassamme. Täällä on 28 valtion valittuja edustajia, joilla on lainsäädäntö, valvonta ja budjettivastuuta. vastuuta Siksi teen mielelläni hyvin läheistä yhteistyötä teidän kanssanne seuraavien kuukausien aikana. Minulla on ollut jo ilo tavata tämän valiokunnan jäseniä ja teen kaiken voitavani mahdollistakseni neuvoston komission ja parlamentin välillä tehokkaan yhteistyön. Nyt haluaisin kertoa neljästä painopistealueesta Slovakian kaudella. Ensinnäkin taloudellisesti vahva Eurooppa, moderni yhteismarkkinat, ja kestävä maahanmuutto ja pakolaispolitiikka ja Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana. Taloudellisesti vahva Eurooppa siitä huolimatta, että joitain viitteitä on siitä, että ollaan elpymässä kriisin jälkeen. Täysi elpyminen kaipaa vielä lisää toimia. Ensimmäinen prioriteettialueemme on luoda sellainen ympäristö, jossa tuetaan investointia ja unionin kehitystä valtio on vakuuttunut siitä, että investointivälineiden eh, tehokas käyttö ja rakenneuudistukset ja vastuullinen julkisten hoito vahvistaa Eurooppaa. 2017 budjetti tulee olemaan esillä. Neuvottelun loppuun saattaminen on usein toisella vuosipuoliskolla puheenjohtajavaltion vaikeimpia tehtäviä. Sisämarkkinat ovat Euroopan suurimpia saavutuksia. Esteiden poistaminen on, markkinoilta on Slovakian tärkeimpiä tavoitteita. Tarvitsemme elävät yhtenäismarkkinat, jotka voivat edistää kilpailukykyä ja innovaatiota. Puheenjohtaja valtio haluaa edistää energiaunionin liikitäisen yhtenäismarkkinoiden kaltaisia hankkeita. Muuttoliike on aina ollut läsnä mutta nykymuuttovirrat tuovat lisää paineita unionin ulkorajoille ja jäsenvaltioiden pakolaisjärjestelmiin. Siksi Slovakia puheenjohtajan valtiona haluaa, että Euroopan maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta tulee kestävää. Me toimimme unionin sisällä haasteiden kipussa, mutta emme saa unohtaa kansainvälistä vastuutamme puheenjohtajavaltio tukee unionin globaalin roolin vahvistamista. Kehitysyhteistyön alalla Slovakian puheenjohtajavaltio keskittyy Agenda 2030 täytäntöönpanoon. Kun on nyt valiokunnassa, joka on vastuussa aluekehityksestä, haluan puhua tästä aiheesta. Kohesiopolitiikka edesauttaa taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämistä Euroopan alueiden välillä. Ja sen lisäksi se tuo älykästä, kestävää ja inklusiivista kasvua. Kohesiopolitiikan on oltava EUn tärkein investointipolitiikka myös jatkossa. Meidän kaudellamme neuvostossa jatkossakin keskitytään kohesiopolitiikan täytäntöönpanoon, aiomme miettiä uutta kohesiopolitiikkaa ja lähdemme tuleviin keskusteluihin. Nyt on oikea aika kerätä tietoa niin, että tuleva keskustelu pohjautuu tosi seikkoihin. Prioriteettina on keskustella komission lainsäädäntöehdotuksesta neuvostossa Euroopan parlamentin kanssa. Komissio on äskettäin tehnyt lainsäädäntöehdotuksia, jotka muuttavat eh, CPR-asetusta, joka koskee. Kreikan ja Kyproksen top-up-mekanismia. Neuvosto jo työstää tätä asiaa. Jäsenvaltiot yleisesti ottaen voivat yhtyä komission ehdotukseen. Mielestäni neuvosto varmasti tässä asiassa kohta pääsee hyvän lopputulokseen ja meillä me teen, teemme valiokuntani kanssa yhteistyötä tämän asian tiimoilta niin, että voitaisiin saada se loppuun vietyä meidän kaudellamme ja neuvoston yleinen lähestymistapa liittyen rakenteellisiin uudistuksiin ja niiden tukemiseen päätettiin huhtikuussa ja nyt on edessä trialogikausi. Ja toinen tärkeä asia on yksinkertaistaminen. Komission korkean tason ryhmä on tehnyt lukuisia ehdotuksia siihen liittyen, liittyen tämän ohjelmakauden loppuun kesäloman jälkeen komissio tekee ehdotuksen yksinkertaistamisesta ja toivottavasti neuvosto panee mahdollisimman nopeasti täytäntöön niin, että hallintoviranomaiset ja EU-varojen edunsaajat saavat myönteisiä vaikutuksia lähitulevaisuudessa. Nämä muutokset eivät kuitenkaan saa poistaa vakautta täytäntöönpanolta tai aiheuttaa viivästyksiä täytäntöönpanon. Ja samanaikaisesti mietimme sitä, miten voidaan yksinkertaistaa monimutkaista kontrollijärjestelmää niin, että katsotaan enemmän tuloksia. Tarvitsemme vähemmän hallinnollista taakkaa ja lisää luottamusta toimijoiden välille. Me aiomme tarjota useita mahdollisuuksia. Syyskuussa on kohesiokonferenssi Bratislavassa 15. ja 16. päivä. Paikalla on komission sen Kretu ja toivottavasti myös puheenjohtaja Mihailova. Kolmessa paneelissa puhutaan kohesiopolitiikan eri aloista. Ensimmäisessä puhutaan kohesiopolitiikan uusien elementtien täytäntöönpanosta 2014-2020 kaudella. Toisessa paneelissa mietitään kohesiopolitiikan ja Euroopan taloushallinnon välisiä yhteyksiä. Kolmannessa keskitymme yksinkertaistamiseen, jotka menevät nykyehdotuksia pidemmälle ja puhumme siitä, miten pitkälle voidaan mennä yksinkertaistamisessa tulevaisuudessa. Yksinkertaistaminen oli tärkeä aihe äskettäessä Bratislavassa pidetyssä eh, alueiden ja kaupunkien huippukokouksessa. Siellä oli myös joitain parlamentin edustajia paikalla. Jatkossakin teemme alueiden komitean kanssa yhteistyötä ja pidämme työpajan rahoitusvälineiden yksinkertaistamisesta ja jatkan myös urbaadi agendan työntämistä sen jälkeen, kun kaupunkipolitiikka hyväksyttiin poliittisella tasolla Amsterdamissa. Me aiomme miettiä tämän agendan täytäntöönpanoa. Slovakia yhdessä Viinin kaupungin kanssa koordinoi Eh, kumppanuutta, joka liittyy asumiseen. Me järjestämme tähän liittyen kolme kokousta. Etusijalla on panna täytäntöön neljä olemassa olevaa kumppanuutta, mutta tuomme myös aloitteita uusia, uusista kumppanuuksista. Kun Slovakia on myös puheenjohtajavaltiona Tonavan strategiassa, niin viides vuosittainen foorumi, joka koskee eh, Tonavan aluetta, pidetään Bratislavassa 3. ja 4. marraskuuta samoin kuin meidän yleisissä prioriteeteissamme. Täälläkin puhutaan eh, vesihallinnosta, tietoyhteiskunnasta, hallinnosta ja makroalueista strategioista ja liittymistä eh, eri rahastoihin. Ja Yhdistyjäsain neuvostossa 16. marraskuuta puhutaan yksinkertaistamisesta työn alla olevista ehdotuksista ja kohesiopolitiikan uudistusta elementistä. Haluamme kuulla parlamenttia tarkkaan, siksi ehdotamme kahta työpajaa. Tänne teidän kanssanne yhdessä puhuttaisiin älykkäistä kaupungeista ja energiatehokkuudesta ja toisessa taas alueellisesta ja rajat ylittävästä yhteistyöstä. Toivottavasti tämä on hyvä mahdollisuus käydä keskustelua teidän kanssanne. Odotan todella innolla läheistä yhteistyötämme. Tästä tulee varmasti menestyksekäs kuusi kuukautiskausi, josta on hyötyä koko unelle. Minä aion luvata, että teen kaiken mahdollisen, jotta voimme päästä yhteisiin tavoitteisiimme. Kiitos. Thank you, minister. Kiitoksia kovasti ministerille. <clears throat> Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt antaisin puheenvuoron koordinaattoreille. Van Nistelrooy on ensimmäinen epäkästä, olkaa hyvä. Thank you very much, um, Mr. Rice. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin oikein mukavaa, että olette täällä paikalla ja olette noin myönteisesti suhtautuva henkilö. Kuten sanoitte, te seuraatte Alankomaita ja Alankomaathan lupailivat yhtä ja toista ja saattoivat päätökseen monia asioita – Ää, nyt odottelen teidän tuloksianne. Minkälaisia tuloksia te tulette ää, saamaan kohesion alalla? Tehän puhuitte muun muassa sitä, että haluatte aloittaa vuoropuhelun ohjelmista, mutta ehkä ää, tahtia täytyy vähän kiristää, jotta saatte asiat päätökselle. Eli mitä te haluatte saavuttaa? esitän tämän kysymyksen näin, koska pohdiskelen vielä sitä, mitä Britanniassa tapahtui, siis UKssa. Siellä on alueita, jotka saivat, ovat saaneet paljon rakennerahastojen varoja, mutta ei se näyttänyt vaikuttavan ihmisten aivoihin ja sydämiin. Sanoivat, että heippa Eurooppa, kun taas muualla Euroopassa äänestettiin myönteisemmin EU-hun jäämisen puolesta Skotlannissa ja muualla. Eli kyllä meidän täytyy ehkä tavoittaa kansalaiset paremmin. Jos emme tavoita kansalaisia, niin mitä sitten käykään? Te puhuitte Brysselistä ja niin edespäin. Kyllä meidän täytyy tietysti olla osa Brysseliä, mutta meidän täytyy myös ottaa kansalaiset mukaan – tasapuolisella tavalla Euroopan unioniin. Yksi poli- poliittisista tavoitteista on suurempi kohesio alueiden välillä. Mitä aiotte yleisten asioiden neuvostossa tehdä? Minkälaista, mi, minkälaista kohesiopolitiikan tulevaisuutta aiotte toteuttaa? Alankomaahan ei tähän asiaan oikeastaan kajonnut. Yksi kokous järjestettiin tästä asiasta ja mitä rahoitukseen tulee, niin kyllähän puhuttiin kovasti eurooppalaisesta lisäarvosta, mutta ihan vasitenkaan alankomaalaiset eivät kajonneet kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Teillä olisi nyt hyvä sauma toimia. En tiedä, mitä teidän puheenjohtajuutenne jälkeen, jälkeen näin yhden <clears throat> asiakirjan, jossa Visegrad-maat ovat esittäneet omia ajatuksiaan. Ja Nämä ajatukset ovat kyllä aika lähellä myös parlamentin kantoja. Aivan sen suuntaisia, mitä parlamenttikin haluaa tulevaisuudessa saavuttaa. Eli kysymykseni kuuluu, voitteko olla täsmällisempi sanoissanne? Ja kehotitte avoimeen keskusteluun, totta kai me avointa keskustelua käymme ja toivotamme teidätkin tervetulleeksi työryhmiimme. Mutta olisi hyvä, jos syyskuussa voisimme parlamenttinakin saada kutsuja teiltä. Tässä olivat minun pääkohtani. Kun ajatellaan tulevaisuutta, jos minulta kysytään, niin saattaisi olla tärkeää, että emme siirry kohti riskien jakoa me tarvitsemme paljon investointeja useilla alueilla, eikä voida sanoa, että pitää maksaa takaisin. FChän on ihan kiva, mutta se, se täytyy maksaa takaisin. Kymmenen vuoden kuluttua siis pitää maksaa se, mitä on saatu. Ja kun puhutaan sosiaalihankkeista, pakolaiskysymyksistä, niin nehän ovat ihan eri asia. Kyse on <clears throat> määrärahoista, joita todella tarvitaan. Eli miten voitte, miten teidän mielestänne voidaan saada tasapaino tämän korkealentoisen FCn välillä? Siinähän on kyse oikeastaan rusinoiden nokkimisesta pullasta. Me kuitenkin haluamme ottaa jäsenvaltioita ja kansalaisia niin, että kaikki voivat päästä eteenpäin laajemmalla rintamalla laajemman agendan puitteissa. Eli mitä te olette mieltä tästä? Kiitoksia. Kiitoksia vielä kerran, että tulitte paikalle. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. SED-ryhmän puolesta Krell. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Pellegrini. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos äh, herra Pellegrinille siitä, mistä hän meille puhui. Jos ei olisi ollut brittien kansanäänestystä, niin teidän ohjelmanne olisi ollut täydellinen. Mutta tietysti jos kansanäänestys tapahtui seitsemän päivää ennen teidän ne alkoi, että te sille nyt mitään, että ainakaan et sen, varsinkaan tulokselle. Olen sitä mieltä, että ei parlamentissa eikä komissiossa eikä neuvostossa voida tehdä mitään, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Neuvottelut nyt käynnistyvät piakkoin uskon kuitenkin, että teidän puheenjohtajakautenanne teidän pitää nähdä paljon vaivaa sen eteen, miten voitaisiin palauttaa kadonnut luottamus ei se luottamus ole kadonnut vain sen takia, miten brittiläiset äänestivät, tai olisi kadonnut Brit- Iso-Britanniaa. Meidän pitää yleisesti ottaen palauttaa luottamus. Kun puhutaan kohesiopolitiikasta, pitää keskustella myös siitä, miten kohesiopolitiikkaa voitaisiin paremmin esittää, miten se voitaisiin paremmin hahmottaa jäsenvaltioissa, koska kyllähän välillä sattuu aika kummallisia outoja asioita. Komission varapuheenjohtaja pyysi meitä eh, toimimaan siten, että, että EFSI-ohjelma tulisi paremmin tunnetuksi alueilla valtiossa, mutta eihän se oli meidän varsinainen tehtävämme ja roolimme. Totta kai me eh, europarlamentaarikkoina me teemme työmme, mutta emme me voi olla aina niitä viestikapuloita, viestin välittäjinä kaikesta siitä, mitä komissio päättää, kertoa sitten siitä kaikille alueille, mitä alueet voisivat saada, että voisivat saada parhaan mahdollisen hyödyn, parhaan mahdollisen edun. Jäsenvaltioidenhan pitää ottaa tämä tehtävä hoitaakseen. Ja minä olisin todella toivonut, että Slovakian, tai toivon, että Slovakian puheenjohtajakauden aikana ohjelma linjattaisiin tämän suuntaiseksi, jos sitä voidaan vielä, sen kurssia voidaan vielä hieman korjata. Jos me haluamme hyvää tiedotuspolitiikkaa jäsenmaissa, niin se olisi todella aimo harppaus eteenpäin, se olisi edistysaskel. Me tarvitsemme sisämarkkinoita, teidän pitää kertoa siitä, sisämarkkinoiden pitää olla kilpailukykyiset, modernit, mutta mitä hyötyä on sisämarkkinoista, jos kukaan ei siellä enää ole, eikä toimi, eikä tee mitään? Totta kai, enhän minä nyt tässä halua mitään karikatyyriä luonnostella. Brittiläiset tekivät päätöksensä, äänestivät ja nyt pitää toimia sen mukaan. Ja pyrkiä hahmottamaan, mitä on tulossa. Ehkä te voisitte yhden osan energiastanne suunnata siihen luottamuksen palauttamiseen? Kiitoksia Tomacic. Thank you very much. I, I have a very... Kiitos oikein paljon. Meillä on vain lyhyt kysymys. Slovakian puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat nämä mainitsemanne, että toimitaan globaalisti, modernisoidaan taloutta ja sisämarkkinat ja muuttoliike, mutta koska sisämarkkinat ovat niin tärkeät, niin haluaisin tästä tietää vähän lisää. Sitten on ryhmän puolesta Kiitoksia. Minäkin haluan toivottaa ähm, ministerin tervetulleeksi ja olen aivan varma siitä, että teette kaikkenne voidaksenne menestyä Alankomaiden puheenjohtajakauden jälkeen. Edellinen puheenjohtajakausihan vei eteenpäin kaupunkiagendaa, urbaania agendaa, ja olen ymmärtänyt, että te haluatte jatkaa tätä työtä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, ja onnittelen teitä tästä, sitä, että te todellakin teette yhteistyötä tällaisena puheenjohtajavaltio duona, ja on tietysti oikein mukavaa, että Alankomaatkin ovat halukkaita tähän yhteistyöhön. urbana-agenda sen henki on syytä pitää hengissä. Voisitteko kertoa hiukan enemmän työohjelmasta, koska tehän tulette tekemään rakennuspolitiikan saralla työtä, erityisesti Viinissä. Ja kuinka aiotte varmistaa sen, että Malta puheenjohtajavaltiona ja sitä seuraava puheenjohtajavaltio niin ikään tekevät työtä urbanin agendan parissa? Asuntopolitiikkaa pidetään vähän niin kuin kakkos aiheena maahanmuuton jälkeen, mutta kyllähän kohesiopolitiikassa on kyse myös solidaarisuudesta. Siitä, että ollaan su- suusäkkiä myöten, tai ainakin ää, neuvoston säkki on ollut aika ää, lähellä, kun on haluttu pakolaisia auttaa. Se on ihan hyvä. On hyvä, että meillä on ko- kohesiopolitiikassakin välineitä, joiden avulla ää, meillä on mahdollisuuksia kohesiopolitiikan avulla auttaa myös pakolaisia. Eli pitäkää se lupaus, joka neuvostossa tehtiin pakolaisten jakamisesta ja <clears throat> kohdentamisesta ja tehkää kaikkenne, jotta voitte integroida pakolaisia myös Slovakiaan. Olisi hyvä, jos Slovakiasta tulisi esimerkki muulle Euroopalle tässä, tällä alalla. Kiitän jo etukäteen vastauksestanne ja toivotan teille menestystä. Kiitoksia. Sitten Vaana. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Stellvertreter. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos äh, ensimmäinen varapääministeri siitä, että tulitte aluekehitysvaliokunnan kokoukseen ja ehdotatte tiivistä yhteistyötä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Minä olisin toivonut kuulevani vähän enemmän täsmennyksiä kohesiopolitiikasta, mitä kuin mitä siitä luin tekstissä. Pystyin sieltä irrottamaan vain asioita, jotka ovat aika yleisluontoisia, mutta kohesiopolitiikkaanhan pitää kiinnittää aivan erityishuomiota tulevina kuukausina ja antaa sille huomattava prioriteetti. Nyt kuitenkin yksi konkreettinen kysymys sen jälkeen, mitä kollega tässä sanoi ja kun hän puhui pakolaispolitiikasta. En aio toistaa sitä enkä muutakaan aiheeseen liittyvää, mutta kuitenkin prioriteettien joukossa on luonnollisesti pakolaispolitiikka. Meidän valiokunnassamme, kuten Euroopan parlamentissa yleensäkin me olemme taistelleet sen eteen, jotta rakennerahastot voisivat edistää pakolaisten integroitumista me tiedämme, että se ei ole saanut kovin suopea vastaanottoa jäsenvaltioissa. Miten te aiotte toimia? Mitä, mitä te aiotte tehdä tällä sektorilla, niin kuin Rova Krell sanoi, euro edustajat MEPit eivät voi tehdä kaikkea informaatiota viestityötä, joka on kuitenkin välttämätöntä. Jäsenvaltioiden täytyy nyt lähteä rytinällä liikkeelle. Ei ole kyse siitä, että puolustetaan pakolaisia, niin kuin kollega vastikään sanoi. Koska on kuitenkin kyse keinoista, jotka ovat vajavaisia, mutta meidän täytyy tietää, mitä, miten jäsenvaltiot käyttävät olemassa olevia rahastoja. Sitten tästä strategiasta avun antamisessa. Olen erittäin iloinen kuullessani teidän puheenjohtajakaudesta. Me olemme samaa mieltä arvioinnista. Me olemme tehneet oma-aloitemietinnön tästä asiasta. Haluamme äh, antaa enemmän painoarvoa ja merkitystä tälle Prioritäten derzeit für die Urban Agenda. Urban Agendalle. Minä tulen itse Viinistä ja me ja meillä on vain neljä prioriteettia. On asunto, ilmanlaatu, köyhyys ja nimenomaan maahanmuuttoliike. Me törmäämme samoihin ongelmiin kuin mihin törmätään muissa jäsenvaltioissa. Eli teillä on ohjelmia, joita toteutetaan kaupungeissa, jotta jotka eivät ehkä ole kuitenkaan niin hyvin kytkettyjä toisiinsa. Se olisi toivottavaa. Haluaisin tietää, mitä te voitte tehdä. Vielä kolme kysymystä, tai oikeastaan neljä. Ja sitten, jos minä annan nyt ministerille mahdollisuuden vastata, ja sitten jatkamme kyse- kysymyksillä. Okay, thank you very much. Uh, if you don't mind. Kiitos oikein paljon. Jos teille sopii, niin kysymyksissä ja vastauksissa käytän omaa äidinkieltäni, eli jatkan slovakin kielellä toivottavasti kollegat tulkkaavat. Pani poslankine, pani poslanci, za... Arvon jäsenet, kiitoksia näistä kaikista kysymyksistä. Joihinkin voi vastata ryhmitellen ja toisiin kysymyksiin paneudun erityisesti. Varmasti jos ajattelemme Van Nistelroin ja edustaja Keelin kysymystä, niin on vaikea tiedottaa työmme tuloksista hyvin. Tämä on suuri haaste, ei ainoastaan liittyen yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestykseen, vaan pitkään jo on tuntunut siltä, että Euroopan kansalaiset eivät oikein ymmärrä, mitä hyötyä heidän maalleen on EU-jäsenyydestä. Ja siksi tähän on paneuduttava paljon enemmän ja lähdetään liikkeelle myös näistä yhdistyneen kansanäänestyksen tuloksista. Jos yksi maa on päättänyt lähteä EU-sta, niin tämän pitäisi motivoida meitä saamaan aikaiseksi lisää yhtenäisyyttä sillä, missä nimessä haluaa, että muissa jäsenvaltioissa mentäisiin samaan suuntaan. Ja tämän takia, kun kohesiopolitiikasta puhutaan, meidän pitää avoimesti myöntää et, ja sanoa, että kohesiopolitiikan käsite ei ole kovin ymmärrettävä ainakaan Slovakiassa. Ei tavallisen kansalaisen ole helppo sitä ymmärtää. Siksi meidän pitää puhua kansalaisille sellaisella kielellä, mitä he ymmärtävät. Meidän on kerrottava kohesiopolitiikan tuloksista kussakin jäsenvaltiossa pitää kertoa konkreettista hankkeista, ympäristöstä, jonka tila on parantunut, ja infrastruktuureista, asumisesta, joka on myös parantunut ja pitää ymmärtää vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden asemaa. Jos maa ei olisi ollut EUn jäsenvaltio, niin ei olisi voitu havaita tätä kehitystä. Tämä ei koske ainoastaan näitä vähemmän kehittyneitä maita, vaan myös pidemmälle kehittyneitä. Olemme tottuneita siihen ajatukseen, että kehitys on jotenkin automaattista, itsestään selvää, mutta kyllä me muistamme vielä sen ajan, kun jäsenvaltioiden välillä oli rajat, mutta nyt kasvaa uusi sukupolvi, jonka mielestä vapaa liikkuvuus on itsestäänselvyys. He eivät voi edes kuvitella elämänsä sitä ilman, ja Schengen on heille ihan itsestäänselvä asia. Jos näistä asioista ei avoimesti puhuta, niin emme kykene muistuttamaan kansalaisia siitä, mitä etua EU-jäsenyydestä on. Meidän on parannettava kohesiopolitiikan mainetta. Puheenjohtaja on varmasti kokouksessa jo maininnut, että kohesiopolitiikka tuo mukanaan hienoja tuloksia, mutta sillä on kovin huono maine. Se mainitaan usein kielteisessä yhteydessä. Tähän tarvitaan muutosta kussakin jäsenvaltiossa on puhuttava ja myös teidän on jäsenten on puhuttava siitä myönteisessä hengessä. Varmasti voidaan sanoa, että tämän valiokunnan jäsenet ovat aina kokeneet, että ja näyttänyt, että kyseessä on hyvin myönteinen suhtautuminen kohesiopolitiikkaan. Tämä ei nyt koske ainoastaan budjettilukuja, vaan myönteisiä tulevaisuuden näkymiä. Ja edustaja Nistelö kysyi siitä, mitä me aiomme tehdä. Haluaisin ensinnäkin onnitella häntä Amsterdamin sopimuksesta. Tämä on hänen kannaltaan jo aikaan saatu juttu, mutta tämä on vain paperia. Sitä pitää nyt sitten panna käytäntöön, täytäntöön. Eli tämä Amsterdamin sopimuskaupunki agenda ei ole mikään loppuun viety seikka, vaan meidän on todellakin pantava se käytännössä voimaan. Tarvitsemme konkreettisia kohesiopolitiikan tuloksia. Emme ainoastaan halua järjestää konferenssia ja käydä keskustelua teorian tasolla ilman konkreettisia tuloksia. kun havaitaan, että yksittäiset ohjelmat eivät ole tarpeeksi tehokkaita, pitää miettiä, mikä projektissa mättää ja sitä on parannettava. Kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin emme tarkoita sitä, että pitää vain yksinkertaistaa 2020 asti ja piste, vaan meidän on ryhdyttävä sellaisiin toimiin, jotka voidaan panna täyden, täytäntöön nyt jo saman tien, jotta voimassa tai käynnissä olevat hankkeet, niitä voidaan parantaa. Me olemme nyt sellaisella kaudella, että yksi kausi on loppumaisillaan ja toinen alkamaisillaan. Ja ehkä tällä on tietynlaisia vaikutuksia – on suurta hallinnoista taakkaa tällä kaudella ja siksi on ehkä kyseessä melko haasteellinen kausi, mutta varmasti tämän vuoden lopulla ensi vuoden alussa saadaan toimintaa parannettua, mutta tarvitsemme myös konkreettisia yksinkertaistamistoimia, ei ainoastaan paksuja asiakirjoja, tekstejä, jotka lopulta vain mutkistavat asioita niin kuin usein käy, vaan nyt tarvitaan käytännön toimia, joiden takia ei tarvitse sitten koko ohjelmointia uudistaa, vaan saadaan nopeasti lopputuloksia. Ja sitten käyn toisen asian puoleen. Me, meidän on palautettava luottamus myös tähän tiettyyn alaan, siis tähän erityiseen alaan. Usein tuntuu siltä, että emme oikein ole kumppaneita, kun teemme yhteistyötä jäsenvaltiot, komissio ja tukien saajat. Kun katsotaan kaupunkeja ja alueita, niitä ei pidä pitää automaattisesti sellaisina tahoina, jotka haluavat väärin käyttää EUn varoja tehottomalla tavalla meidän pitää ymmärtää, että ne ovat kumppaneita ja ne on luotettava. On luotettava siihen, että ne vastuuntuntoisesti käyttävät näitä varoja, samoin kuin silloin kun kyseessä ovat niiden keräämät verot esimerkiksi. Meidän on siis muutettava lähestymistapaamme. Usein tämän suhtautumistavan takia, kun ajatellaan, että rahoja käytetään ehkä väärin, koska tässä on tällaista epäluottamusta, niin minusta tämä aiheuttaa erilaisia ongelmia. On ollut erilaisia toimia ja sääntöjä, jotka ovat vain mutkistaneet asioita siksi, että vallitsee luottamuksen puute. Haluamme yksinkertaistaa tilannetta ja haluaisimme vähän muokata kohesiopolitiikan tulevia muotoja. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi hyvä puhua kohesiopolitiikan parantamista 2020 jälkeen. Mielestäni siihen ei tarvita dramaattisia muutoksia. Eli ei mitään suuren, suuria linjamuutoksia, mutta pitäisi ehkä puhua siitä, miten voidaan jatkaa avoimemmin. Pitää myös löytää tapoja yhdistää nämä toimet uusiin rahoitusvälineisiin en usko, että uudet rahoitusvälineet tulevat tukien tilalle. Herra Van Nistelrooy, olen kanssani samaa mieltä. Ei kaikkia julkisia investointeja voi uusista rahoitusvälineistä rahoittaa valtiona ja kaupunkeina meitä sitovat erilaiset säännöt, jotka koskevat lainan hoitoa ja siksi on ymmärrettävä, että kyseessä on erilaisten tukitapojen yhdistelmä. Edustaja Tomasic kului digi, kysyi digitaalista sisämarkkinoista. Huomenna minun on kunnia esitellä tämä ala yksityiskohtaisemmin, mutta ehkä voisin siitä jotain sanoa ohi mennen. Digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi tärkeimmistä painopistealueistamme puheenjohtajakaudella. Nyt tavaroiden, palveluiden ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden jälkeen pidämme tätä uutena liikkuvuutena, eli datan vapaa liikkuvuus on kyseessä. Tähän asti emme ole kyenneet löytämään yhtä ainoa sääntelytapaa. Meillä on 28 erilliset markkinat, säädellyt markkinat ja niiden välillä on rajat. Jo jos EU haluaa todellakin kilpailla globaaleilla markkinoilla muiden isojen toimijoiden kanssa, meidän on parantava tilannetta. Tästä hyötyvät kansalaiset, mutta myös koko Euroopan unioni ja sen kilpailukyky. Jos haluatte lisää tietoa, niin oikein mielelläni niitä kyllä annan. Ja edustaja Veltenburg. Toivottavasti annatte anteeksi, mutta minä en täällä tänään edusta Slovakian tasavaltaa, eli en ole täällä puolustamassa maanikantaa muuttokriisissä, vaan minä edustan nyt neuvostoa tässä asiassa ja neuvoston kantaa, mutta oikein mielelläni keskustelen Slovakian valtion kannasta myös ehkä kokouksen jälkeen vaikkapa. Slovakian tasavalta antaa ehkä erilaisia mielikuvia, mutta se tekee kyllä oikein paljon yhteistyössä Itävallan ja muidenkin kanssa, mutta tähän ehkä voimme palata myöhemmin. Ja sitten edustaja Vana puhui siitä, että eurooppalaisia rahoja voitaisiin käyttää – maahanmuuttoasioihin. Olemme tietysti valmiita puhumaan joustosta tässä asiassa. Voitaisiin antaa jäsenvaltioille niiden näin halutessa mahdollisuus ottaa operatiivisiin ohjelmiin mukaan ne hankkeet, jotka halutaan. Minusta joustavuus ei voi olla tapa leikata näitä varattuja summia kulkin jäsenvaltiolle, vaan minusta joustolla tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltio voi pyrkiä tehokkaammin hallinnoimaan sen käytettävissä olevia rahoja. Ja samanaikaisesti Euroopan unionin Euroopan unioni tarvitsee tarpeeksi rahaa, jotta voidaan pystyä vastaamaan oikea-aikaisesti ennakoimattomiin tapahtumiin. Tämä voi liittyä monivuotisiin rahoituskehyksiin voidaan myös yhdistellä muita tapoja. Ja minä haluaisin kiittää komission jäsentä tässä mielessä, kun hän sanoi, että lisävaroja ei voida ottaa ainoastaan kohesiopolitiikasta, vaan katsottava koko EUn budjettia ja karkittava uudelleen vanhempia ohjelmia, jotka on aloitettu monta vuosikymmentä sitten, jotka olivat silloin painopistealue, mutta jotka eivät välttämättä enää kuulu tänä päivänä tuohon kategoriaan. Siksi tarvitsemme resursseja kaikkialta EU-budjetista ja on todella epäoikeudenmukaista ottaa kaikki rahat kohesiopolitiikasta silloin, kun hätätilanteita tulee. Samalla on kuitenkin totta, että jos haluamme käyttää olemassa olevia ohjelmia täysin rinnoin, niin näin tuskin teemme. Jos ajatellaan maahanmuuttajien mukaan saamista työmarkkinoille, on parantava heidän koulutustaan. Kaikki tämä voidaan kattaa esimerkiksi sosiaalirahastosta, niin kuin Slovakia nyt jo tekee tämä esimerkkinä, mutta varmasti lisää voidaan tästä asiasta puhua. Olemme valmiita luomaan sellaiset olosuhteet, että tästä asiasta voidaan puhua. Kiitoksia, ministeri Pellegrini. Nyt aloitamme toisen kyselykierroksen. Niko Lasik saa puheenvuoron. You, you said very correctly. Ihan oikein. Ään sitten minun nimeni on minua Milosevitsikin kutsuttu, mutta se ei ole nimeni. Kiitoksia, että ponnistelitte ääntämisessä. Arvon ministeri, haluan toivottaa teidät Euroopan parlamenttiin ja meidän valiokuntaamme. Aion käyttää tätä kaunista slovakian kieltä, koska te ymmärrätte sitä parhaiten. Haluaisin saada sanoa jotain myönteistä ja rakentavaa, koska aikaa, siksi haluan käyttää ylipäänsä puheenvuoron. Nisterloi ja kollega Grell sanoivat, öö, aika, puhuivat aika hienoja hienosti siitä, miten täytyy rakentaa luottamusta. Euroopassa on useita nuoria ihmisiä, jotka eivät edes muista, että Euroopassa oli ennen rajoja. Ja kuten tiedätte, niin Slovakia on surullisen kuuluisa siitä, että kahden viime Euroopan parlamentin vaalien aikana äänestysprosentti oli Euroopan alhaisin. Kaikista 28 maasta Slovakian äänestysprosentti oli alhaisin. Ihan uskomattomalta tämä kuulostaa, mutta se oli alle 20 prosenttia. Eihän tällaista pitäisi tapahtua. Miksi näin tapahtuu? Nuorethan ovat meidän tulevaisuutemme. Nuoret ovat ihmisiä, <clears throat> joiden varaan me tavallaan laskemme, mutta he eivät ymmärrä Euroopan unionia. He vain <clears throat> ikään kuin pysyttelevät pintatiedon varassa, saavat pinnallista tietoa tai ottavat sellaista vastaan ja kritisoivat Brysseliä. Te varmasti tiedätte, mitä pääministerimme eh, Fitcho sanoi Strasbourgissa viime viikolla. Teen tässä pienen vertauksen. David Cameron eh, kuuden virkavuotensa aikana kritisoi Brysseliä sanoa, että kaikki paha tulee Brysselistä ja että Euroopan unioni on Briteille riesa. Ja myöhemmin hän käänsi kelkkansa. Kolme kuukautta ennen kansanäänestystä hän alkoi puhua UK jäsenyyden puolesta, mutta eihän kukaan enää uskonut häntä siinä vaiheessa, koska kuuden vuoden ajan hän oli puhunut aivan päinvastoin päinvastaisia asioita. Ja te olette erittäin kyvykäs mies. Olette mielestäni aina aivan oikea henkilö juuri tähän työhön. Ja siksi haluaisinkin kysyä teiltä seuraavan asian. Minä tiedän kyllä tämän asian, koska ää, ähm, äh, minäkin olen Slovakiasta. Me usein sanomme, että me Slovakit olemme rakentaneet yhtä ja toista, olemme rakentaneet moottoriteitä ja muita, mutta kukaan ei koskaan sano, että moottoritie rakennettiin eurooppalaisella rahalla. Se unohdetaan systemaattisesti. Me vain väitämme, että me rakensimme tämän tien. Mutta mitäpä jos aloin, alkaisimme sanoa äänen, että kaikki tämä oli mahdollista Euroopan unionin ja kohesiorahaston ansiosta. Silloin ihmiset, nuoretkin ihmiset alkaisivat ymmärtää asioita vähän eri kantilta. Ja pääministeri viime, oli viime viikolla täysistunnossa yhtä mieltä kanssani, ja hänkin vaihtoi vähän äänensävyään. Hän sanoi, että 86 prosenttia Slovakian investoinnista mukaan luettuna maantiet ja samankaltaiset hankkeet tulevat nimenomaan eurooppalaisen rahan ansiosta. Ja kun menen takaisin kotipuoleen, kun käyn Slovakiassa, kävin tässä vähän aikaa sitten Pohjois-Slovakiassa erittäin eh, Otsadica nimisessä kaupungissa erittäin köyhää aluetta. Ja <clears throat> näin siellä kylttejä, joissa erilaisten rakennusten ja muiden edustalla oli, siis oli, oli näitä kylttejä, joissa sanottiin, että tämä ja tämä on rakennettu EUn rahoituksella. Kyllä meidän kansalaisemme hanakasti ottavat vastaan rahaa, mutta tämä rahan vastaanottaminen ei oikeastaan sitten ähm, johda siihen, että ihmiset muuttuisivat Eurooppa myönteisemmiksi. Lähettäkäämme, lähettäkäämme viesti äänestäjillemme kansalaisillemme, jotta he ymmärtäisivät paremmin, mitä hyötyä Euroopan unionista on. Mutta nyt kysynkin teiltä, miten aiotte tämän tehdä? Toinen kysymys. En oikein ymmärrä. En ymmärrä minkä takia. No ehkä tämä johtuu kielteisestä asenteesta komissaari Kretsun asenteessa on ehkä vikaa tai jossain muussa, mutta minkä vuoksi Karpaattien strategia on unohdettu? Ainakin siltä, siltä vaikuttaa. Se on sääli, koska meillä on olemassa Adriamenen strategia, Itämeren strategia, Tonavan strategia ja niin edespäin. Kyllä Slovakiakin voisi omaa strategiaansa käyttää hyväkseen on ymmärrettävä, että puhumme ehkäpä Euroopan köyhimmistä alueista, joilla BKT on noin 40 prosenttia EUn keskiarvosta. Tämä, puhumme siis alueista, jotka ovat Unkarista itään ja niin edespäin. Ja tämä Karpaattien strategia, siis Romania kuuluu siihen tietysti, Karpaattien strategia olisi <clears throat> kyllä varmasti hyödyksi Yhtäkkiä kukaan ei kuitenkaan vaikuta olevan kiinnostunut sitä, paitsi ehkä Puola. Kukaan ei näytä olevan kiinnostunut itäisen Euroopan köyhyysongelman ratkaisemisesta. Kuitenkin kansalaisillamme olisi oikeus apuun. En minä väitä, että pitäisi luoda uusia rahastoja. Me voimme hoitaa tämän asian toisinkin. Mutta kyllä tämäkin kysymys ansaitsee huomiota. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, chcem ťa tiež privítať na pôde Európskeho parlamentu. Nebudem skrývať. Kiitos oikein paljon. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi, arvon kollega. Sanon suoraan, että 17 vuotta me toisimme tunteneet, olemme vierekkäin istuneet kansallisessa parlamentissa ja tiedän kuinka innostunut olette ja kuinka hyvin teette työtänne. Ja olen aivan varma siitä, että nyt kun täällä esittelette tämän ohjelman, niin kun tulette takaisin siitä puhumaan joulukuussa, niin varmasti suurin osa on tehty. Varsinkin se, mitä kohesiopolitiikan alalla on suunnitteilla. Minulla olisi kommentti, kun tulen sellaiselta alueelta, joka ilman rakennerahastoja ei olisi mihinkään edennyt. Meillä on Itä-Slovakiasta ja kohesiopolitiikkaa tarvitaan kussakin pienessä kylässä. Ne ovat usein pieniä kyliä, joissa on 100-200 asukasta. Ja rakennerahastojen varojen hakeminen on kovin monimutkaista. Siihen menee monta kuukautta, eikä kunnanjohtaja edes työn lopuksi tiedä, saadaanko rahoja vai eikö. Ehkä hakemus on tehty ihan turhaan. Ja kun rahat sitten lopulta tulevat, niin kaupunginjohtajan tai kunnanjohtajan on jatkettava hallintotöitä. Te puhuitte kohesiopolitiikan yleisestä yksinkertaistamisesta, mutta vielä ei ole lähelläkään mitään sellaista tasoa, tai ainakin edistymme hyvin hitaasti sen suuntaan, sellaista tasoa, jossa antaisimme yksinkertaisesti rahoja ihmisten käyttöön. Tämä voisi olla motivoiva tekijä, koska kun varoja haetaan eikä sitten hakemusta hyväksytä, niin he todellakin empivät ennen kuin lähtevät ulleen hakemuksia mm, toimittamaan, koska siellä menee monta kuukautta tähän työhön ja kuitenkaan lopputuloksesta ei voi olla varmuutta. Meidän on nyt löydettävä jonkunlainen ratkaisu. liittyen syrjäisiin alueisiin, nekin tarvitsivat rahaa. Euroskeptiset äänet tulivat yhä enemmän kuuluviin, jopa Slovakiasta niitä on täällä Euroopan parlamentissa. Näin nämä ihmiset eivät halua antaa eurooppalaista rahoista senttiäkään syrjäisille alueille. Heidän mielestään markkinat hoitavat kaikki asiat, mutta jos me haluamme, että ihmiset jatkossakin asuvat näillä syrjäisillä vuoristoalueilla, he tarvitsevat tukia eurooppalaista rahastosta. Meidän on vähän helpotettava heidän elämäänsä. Eli tämä on minun vetomukseni teille, että nyt yksinkertaistettaisiin. Sitten Pouchak. Olkaa hyvä. Děkuji za Děkuji za udělení slova. Já eh, chci ocenit... Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain käyttää puheenvuoron. Minä arvostan suuresti teidän esitystänne, arvoisa varapääministeri. Luin tämän teidän hyväksymäni ohjelman, luin sen kokonaisuudessaan, mutta pakko oli todeta, että kohesiopolitiikka aiheena oli aika suppeasti esitetty. Minä en löytänyt sieltä mitään tuloksia, joihin te haluaisitte päästä tällä sektorilla? Arvostan kuitenkin suuresti teidän esitystänne. Puheenvuorossanne te selkeytitte asioita, mikä, mitkä ovat intressit eri osa-alueilla kohesiopolitiikassa. Minä haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ja ehkä toistan vähän sitä, mitä Rova Smolkova sanoi jo tässä. Kun puhutaan toiminnallista ryhmistä ja paikallisesta suunnittelusta, niin niitä on vähän laiminlyöty. Ehkä komissio haluaisi tutkia enemmän sitä, kuinka voidaan käyttää kaikkia mahdollisia keinoja kohesiopolitiikassa hyväksi. Slovakia ja Tsekki voisivat toimia hyvinä esimerkkeinä, näyttää hyvin, millä tavalla voidaan kehittää tukea, jota annetaan näille rahastoille meidän pitäisi keskittyä siihen, kuinka välttämätöntä on käyttää enemmän näitä toimintaryhmien tarjoamaa työvälinettä. Eh, onko se joku, ehkä se on vähän paini joskus vähän höyhensarjassa, jos verrataan kohesio politiikan tai muiden rahastojen tarjoamia välineitä, mutta ei, niitä, ei sitä saa laiminlyödä. Meidän pitäisi viedä eteenpäin Eurooppaa, mainostaa ehkä vähän enemmän Eurooppaa, viedä sitä eteenpäin, rummuttaa enemmän. Monet näkevät paljon Eurooppaa, mutta eivät näe sen yllä loistavia tähtiä. Meillähän on vanha sääntö, jonka mukaan voidaan sanoa, että että mm, Menestyksellä on paljon isiä, mutta epäonnistumisella on vain yksi ainut äiti. Eli kun epäonnistutaan, niin silloin aina se heitetään EUn niskoille ja pyritään heittämään vastuu myös EUlle silloin, kun ongelmat ovat kuitenkin kotoperäisiä. Tässä pitäisi harjoittaa hyvää pedagogiikkaa ja katsoa samaaikaisesti useampia ohjelmia. Jos joku hanke jostakin hankkeesta on päätetty, niin kyllä sillä pitäisi olla myös hyvä esittelyosio, kommunikaatioosio suurelle yleisölle. Kaikki tämä pitäisi ennakoida ja kertoa, miten käytetään rahaa kussakin jäsenvaltiossa pitäisi toimia siten, että tietyllä alueella asuva kansalainen näkee todella todellisuudessa, miten tämä ohjelma toimii. Eli jos unioni on maksajana, tai onko kyse kansallisista jäsenmaksuosuuksista, niin silloin voidaan vaatia hyödynsaajilta tiettyä erityispanostusta, eikä vain tyydytä siihen, että kollega teki sitä, kollega teki tätä. Nämä ovat kaksi tärkeää asiaa. Tämäkin liittyy tavallaan Iso-Britannian kansanäänestykseen joillakin alueilla käytetään Euro, EUn apu- ja tukirahastoja niillä alueilla. Nimenomaan Iso-Britanniassa, jossa näitä rahastoja hyödynnetään, äänestivät eroa EUsta. Tämä tarkoittaa aika järkyttävällä tavalla sitä, kuinka kansalaiset ovat todella etääntyneet ja loitontuneet EUsta. Meidän pitäisi linjata toimintaamme paljon enemmän kohti kansalaista. Thank you very much. I said these. Kiitoksia. Sanoin, että tämä oli viimeinen kysymys, mutta niistä Lopo haluaakin vielä sanoa pari sanaa. No, no. Ainakin pari. Niin, esitin kysymyksen osallistumisesta ja listassa meillä on 15-16 syyskuuta, sen mainitsitte, ja on myös yleisten asioiden neuvosto. Ja esitin kysymyksen siitä, mitä haluatte saavuttaa tuolloin virallisesti tehdään päätelmiä. Ymmärrättehän te eh, sen, että mekin voimme osallistua eh, tähän kokoukseen ja esittää kysymyksiä. Meilläkin pitää olla mahdollisuus esittää kysymyksiä. Okei, okay, thank you, thank you. No selvä, hyvä. Oli enemmän kuin pari sanaa, mutta hyvä näin. Tässä olivat kysymykset teille ja teidän täytyy tietysti vastata nyt. Ďakujem veľmi pekne Pán poslanec Mikolášik, môžem vás uistiť, že... Kiitos näistä kysymyksistä. Edustaja Mikulasik voi vakuuttaa, että olemme pyrkineet tekemään tähän muutosta, eli parantamaan tietoisuutta EU-jäsenyydestämme. Emme haluaisi enää olla tällä surullisella ykkössijalla, jos ajatellaan äänestysvilkautta Slovakiassa ja voin vakuuttaa, että tämä retoriikka on erilaista kuin mitä te sanoitte ja jos mietitään sitä, mitä tiedotusvälineissä sanotaan minun kannaltani, niin siellä puhuttiin kyllä tärkeistä hankkeista ja kohesiopolitiikan tärkeästä roolista myös EUn roolista. Kohesiopolitiikasta puhuimme muun muassa, kun avasimme Bratislavan uuden linjan ja eilen, kun viime käyttöön uuden moottoritiepätkän. Eli meidän on muutettava kyllä tätä käyttämäämme retoriikkaa. Haluaisin kiittää teitä. Olen kiitollinen teille meppeinä. Meillä on lainsäädäntöasioita ja muita asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota peikaudellamme meidän on tässä nyt mentävä vielä askelta pidemmälle. Meidän otetaan mukaan tämä uusi lähestymistapa on mentävä takaisin ihan niihin niin perusasioihin täällä EU:ssa. Ja minun on myös sanottava, että pitäisi käyttää vähän seksikkäämpää kieltä, kun puhutaan nuorten kanssa, sillä se ymmärtää tällaista kieltä. Anteeksi, että nyt minä seksikkyydestä puhun, mutta tämä on se, mitä he ymmärtävät. Ja sitten jos halutaan kertoa ihmisille näistä hankkeista, niin eivät tällaiset julisteet riitä. Nyt tarvitaan uutta tekniikkaa ja sosiaalista mediaa, koska täällä näillä foorumeilla ihmiset liikkuvat. Pitää puhua siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja on totta, että joskus kansallisella tasolla Brysseliä käytetään ikään kuin huonona tapana viitata tähän päätöksentekoon. Ja sitten jos puhutaan näistä pienistä kylistä, niin pitää paikkansa. Tämä tuli esille jo kaupunkien ja alueiden huippukokouksessa. Näin pienet alueet eivät joskus halua edes hakea näitä rahoja, koska se on valtava hallinnollinen taakka niille eivätkä ne pysty myöskään ennakoimaan sitä, minkälainen kansallisen tai eurooppalaisen tarkistustoimilla olisi. Ne ovat joskus jopa ristiriitaisia keskenään. Meidän pitää yksinkertaistaa ja tilinpitosääntöjen yksinkertaistettava ja on tuettava myös ohjelmointimenetelmiä ja ymmärrettävä kyseessä ei ole minun rahani tai teidän rahanne, vaan Euroopan veronmaksajilta tulevat rahat, jotka yleisesti ottaen asuvat eurooppalaisissa kaupungeissa ja kunnissa. Meidän on siis otettava kaikki hyöty irti kyseistä rahastoista. Emme saa ainoastaan kehittää sellaisia hankkeita, jotka pakotetaan ylhäältä alaspäin ja jotka eivät sitten saavuttaneet tavoitteita, jotka on asetettu. Ja edustaja Pontsak puhui yhteisösuunnittelusta. Hän sanoi, sellaisten voimme yhtyä, sillä usein pienillä kunnilla on sellaisia tarpeita, joita pystytään Euroopan tasolla ymmärtämään. Haluaisin kiittää edustaja Mihailovaa siitä, että voin täällä Euroopan parlamentissa käyttää puheenvuoron. Ja jos ajatellaan meidän toimijamme, niin Euroopan parlamentin jäseninä teidät kutsutaan mukaan moneen niistä. Siellä on myös asiantuntijoita osallistumassa. Ja haluaisin myös sanoa, että minä todella arvostan vaaleille valittuja edustajia. Minä olen ollut kansallisen parlamentin kansanedustaja pitkään ja tiedän, että ne, joilla on selkeä mandaatti, on puhuttava selvästi ja Euroopan parlamentin edustajilla on selkeä äänestäjiltä Euroopan kansalaisilta saatu mandaatti ja minä sanon, että minä aina Kunnioitan parla- Euroopan parlamenttia ja kuuntelen sen ajatuksia. Tämä keskustelu sekä kahdenväliset keskustelut meppien kanssa ovat edes auttaneet painopistealueidemme määrittelyssä. Niissä lähdetään liikkeelle myös niistä rakenteista keskusteluista, jotka menevät pidemmälle kuin siinä perusohjelmassa, joka on jaettu eteenpäin. Mielelläni nyt jatkan tätä läheistä yhteistyötä, joka on varmasti menestyksekästä seuraavan kauden ajan. Kiitoksia. Oli kovasti kohteliasta äh, puhua näin kauniisti parlamentista. Haluan kiittää esityksestänne ja antamistanne vastauksista. Ja tässä tuleekin sitten tiukka kuuden kuukauden yhteistyö rupeama. Saatte kyllä kutsun ähm, <clears throat> tänne toistekin ja osallistumme mieluummin teidän järjestämiin tilaisuuksiin. Kiitoksia kovasti. Ladies and gentlemen, we can... No niin, jatkamme esityslistamme parissa. Seuraava kohta koskee tutkimusta, jonka poliittinen osastomme B on tehnyt. Se koskee synergioiden maksimointia investointirahaston ja muiden EUn välineiden kesken, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteet. Synergia on erittäin tärkeää, jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä ja jotta voidaan parantaa politiikkojen tehokkuutta Regi-valiokunta on pyytänyt tämän tutkimuksen, jotta voisimme pohtia, kuinka paljon synergiaa voidaan saada aikaan siis strategisen investointirahaston ja muiden välineiden kesken, kuten Horisontti 2020, Kosme ja muut. Meillä me olemme jo järjestäneet kuulemistilaisuuksia ja keskusteluita parlamentissa tästä asiasta ja nyt on kovin kiintoisaa saada kuulla äh, viimeisimpiä näkemyksiä, itse asiassa äh, tutkimuksen viimeisimmät tulokset. Äh, tutkimuskeskushan on tämän tutkimuksen tehnyt ja herra Kaan on täällä. Hän mielellään varmasti kertoo meille nyt tutkimustuloksista. Olkaa hyvä. Need to get closer, no. Thank you. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti siitä, että sain mahdollisuuden esittää tämän synergiatutkimuksen, jonka me teimme kuuden viime kuukauden aikana. Alkuun muutama sana meistä. Euroopan poliittinen tutkimuskeskus on Glasgown yliopiston osa. Meillä on 18 Äh, monikansalliseen henkilökuntaan kuuluvaa äh, henkilöä. Äh, <clears throat> muodostamme tiimin, me olemme tehneet kovasti työtä aluepolitiikan parissa ja erityisesti kohesiopolitiikkaan olemme keskittyneet. Kun me puhumme synergioista, on tärkeää ymmärtää, mitä synergioilla tarkoitetaan. On useita samankaltaisia termejä, mutta tarkoittavat kuitenkin eri asioita. On koherenssi, yhdenmukaisuus, sen avulla halutaan varmistaa se, että poliittiset ja, politiikat ja ohjelmat ovat loogisesti, koordinoituja. Koordinaatio on tietysti toinen asia. Siinä on kyse resurssien jakamisesta ja täydentävyydestä, e, jossa yksi plus yksi on yhtä kuin kaksi ja sitten tulee seuraava taso. Synergia tarkoittaa sitä, että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Tämä on hyvä pitää mielessään, kun käymme läpi näitä dioja. Jotta jotta voimme strukturoida sen tiedon, jota keräsimme, niin ajattelimme ähm, neljä ulottuvuutta, joiden avulla voidaan äh, saada aikaan synergiaa. Ensimmäinen on tietysti sääntely, puitteisto, sääntelyä täytyy harmonisoida, tarvitaan myös integroitua hallinnointia, tarvitsemme, tarvitsemme strategista suunnittelua ja tärkeintä, mutta ei, tärkeintä on se, että, me, että täytäntöönpanon täytyy olla koordinoitua, samoin raportoinnin ja arvioinnin. Nämä kolme ulottuvuutta näkyvät tutkimuksemme rakenteessa ja myös esityksenne rakenteessa. Teille on jaettu nämä tämä esitys, mutta näette tästä kuvasta, että me tarkastelemme toisaalta yhteistä hallinnointia, puolta. Meillä on kaiken kaikkiaan viisi rahastoa ja näitä sitten verrataan suoranaisesti hallinnoituihin välineisiin. Me olemme strukturoineet empiirisen osiomme kahteen osaan. Ensin me keskustelimme eri toimijoiden kanssa EU:ssa ja seuraavassa vaiheessa keskustelemme jäsenvaltion ihmisten kanssa. Kun ajatellaan tätä tehtäväkenttäämme ja meidän tutkimusalamme, niin me valitsimme komission ja muiden toimijoiden kanssa kuusi välinettä tai puitetta, ja niiden osalta kehitimme seitsemän tapaustutkimusta. No tapaustutkimus on ehkä vähän suuri sana, mutta siis kuusi, seitsemän tapaustutkimusta siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Me halusimme katsoa, mistä löytyy hyviä käytänteitä. Tarkastelimme näitä itse välineitä, rahoitusta ja sitten sitten tarkastelimme strategista puitteistoa tai niitä äh, rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että tämän kuvan molemmat puolet voidaan mahdollisimman hyvin yhdistää, että saadaan siis tätä synergiaa. Aivan erityisesti halusimme mennä kohesiopolitiikan ja rakennerahastojen äh, tuolle puolelle vielä pidemmälle mm, tarkastelimme eh, innovaatiokumppanuuksia. Maatalous oli tärkeässä roolissa tässä kohtaa. Halusimme myös varmistaa sen, että eh, olimme läsnä eh, mahdollisimman monessa EU-jäsenvaltiossa. No rahaa oli vähän eikä aikaakaan ollut paljon, joten kaikkia jäsenvaltioita emme voineet ottaa käsittelyyn, mutta tarkastelimme uusia jäsenvaltioita, suurempia ja pienempiä jäsenvaltioita, liittovaltiotilannetta ja toivottavasti saimme hyvän kattavan kuvan näistä seitsemästä, jotka valitsimme. Ja <clears throat> ehkä nyt kannattaa mennä takaisin ajassa vuoteen 2007-2013. Tuo ohjelmakausi, silloin keskityttiin lähinnä välineiden rajaamiseen ja sitten siirryttiin pikkuhiljaa synergian hakemiseen. Usein keskityttiin siihen, että että vältettiin päällekkäisyyttä, pyrittiin varmistamaan se, että sääntöjä noudatetaan. Me olimme sitä mieltä, että synergiaa ei toteutunut. Oli ehkä liikaa keskitetty ER, Euroopan rakennerahastoon ja aluekehitysrahastoon. Ja <clears throat> Tuolloin yksilöitiin selkeä pieni ryhmä, jotka olisivat edunsaajia. Vuosina 2007-2013 me tarkastelimme näitä neljä ulottuvuutta, ha- sääntelypuitteistoa, hallintoa ja niin edespäin. Kun ajatellaan tätä sääntelypuitteistoa, niin se on kaiken perusta. Se oli usein melkoinen este synergialla. Oli erilaisia järjestelmiä, jotka muodostivat Äh, aiheuttivat epävarmuutta ja siksi keskityttiin lähinnä ähm, sääntöjen noudattamiseen eikä synergioihin. Hallinnointi oli tilkkutäkkimäistä, oli erilaisia rahastoja, erilaisia välineitä. Äh, ennen puhuimme siis rakennerahastoista. Äh, kuitenkin oli tiettyjä pehmeä, pehmeämpiäkin hallintoaloitteita. Fragmentointi johtui oikeastaan Mm, siitä, että meillä oli näitä yhteisesti jaettuja ja suoranaisesti jaettuja välineitä, niiden välillä ei ollut synergiaa. Lissabonin agendan ja uuden 22 strategian jälkeen saimme enemmän strategiaa mm, synergiaa, mutta edelleenkin tässä kokonaiskuvassa oli aukkoja ja lähinnä yritettiin mennä yli siitä, missä aita oli matalin. Edelleenkin, vaikka synergia oli, niin se oli aika vähäistä. Ja kun ajatellaan täydentävää rahoitusta ja kapasiteettien rakentamista, niin mm, tällaiset aloitteet olivat aika ad hoc-tyyppisiä yksinäisiä hankkeita. Jos mennään seuraavaan ohjelmakauteen, sääntelypuitteisto on pohja kaikelle. Ja uudistukset ovat parantaneet synergioita, mutta edelleenkin on haasteita. Sääntelyssä on saatu aikaan edistysaskeleita. Meillä on muun muassa yhteinen strateginen puitteisto ja nyt on mahdollista puulata, yhdistää varoja eri instrumenteista, välineistä. On erilaisia kustannusmalleja, joita voidaan yhdistää toisiinsa. Ja tietysti ylipäänsä kaikkea toimintaa on haluttu yksinkertaistaa, mutta vaikka uudistuksia on tehty, niin aukkojakin on. Kukki, kullakin rahastolla on omat sääntönsä, valtion apusäännöt tai valtion tukisäännöt ovat olleet yksi kapula rattaassa, kun on haluttu saada aikaan synergioita. Ja synergioiden tavoitteleminen tavallaan mutkistaa vain tilannetta, kun lainsäädäntöpuitteisto on niin mutkikas. Sääntelykonteksti on tärkeä, koska jos tällä alueella halutaan, jos tulee onnistumisia tai epäonnistumisia, niin niillä on sitten heijastusvaikutuksia kaikkialle. Ja lopulta myös täytäntöönpano tökkii. Mitä hallinnon muutoksiin tulee, niin nämä muutokset ovat olleet aika rajallisia ja niiden kirvoittajana on ollut sääntelytarve. Tällä hetkellä meillä on yksinkertaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä ja meillä on myös useita työryhmiä, muun muassa rakennerahastojen kontaktiryhmä ja on myös erilaisia EU-aloitteita, joiden avulla voidaan saada aikaan synergioita ja yksinkertaistamista. Esimerkiksi meillä on, meillä on erilaisia työryhmiä ja verkostoja, jotka ovat omistautuneet nimenomaan synergioiden aikaansaamiseen. Hallinnolliset haasteet ovat siis merkittäviä. Rahastojen hallinno, hallinnointi on jo va- valmiiksi hankalaa, ja kun siihen ympätään synergioiden hakeminen, niin se tekee asiat vaikeiksi, koska edelleenkin ähm, fragmentoituminen on komission tasolla, DG-tasoilla selkeää, ja itse ohjelmatkin ja välineet ovat olemassa ikään kuin omissa laatikoissaan. Jäsenvaltioissa ähm, lähestymistapa on tämmöinen siilomainen, jokainen on omassa poterossaan ja hallinnoi asioita sieltä käsin. Jos ajatellaan ohjelma, jos verrataan tätä viimeisintä ohjelmakautta äh, edelliseen, niin olemme saaneet kumppanussopimuksia Tällä tavalla olemme pystyneet saamaan paremmin, parempaa synergiaa. Ja kohesiopolitiikkaan on otettu uusia elementtejä, ehdollisuus, temaattinen keskittyminen ja alueelliset strategiat, niihin liittyy ex ante ehdollisuutta, niin nämä yhdessä ovat tuoneet eri politiikan alueilta toimijoita yhteen ja tämä, tämä edesauttaa synergioita. Tällä tavalla ähm, todellakin saadaan muiden politiikan alueiden toimijat yhteen, voidaan yhdistää voimia, toteuttaa yhteisiä hankkeita. Esimerkiksi PK-aloite äh, oli ennen erillisinä ohjelmina äh, eri paikoissa. Nyt näitä ohjelmia voidaan yhdistää. On kuitenkin tärkeää, että Ehm, on tärkeää kuitenkin muistaa, että jos strategisessa vaiheessa on jo heikkouksia, niin sillä saattaa olla heijastusvaikutuksia tulevaisuuteen. Kumppanuussopimukset ovat <clears throat> asia, jotka edellyttävät koordinaatiota. Siihen halusimme, sitä koskien halusimme myös sisällyttää tänne yhden luvun. Ja täällä näkyy jo yksi kuva siitä, millä tavalla yhteistyötä on tehty. Sehän ei ole ihan sama asia kuin synergia strategioita täytyy kehittää mm, ex ante ehdollisuutta vasten, mutta usein niiden laatu on aika sekalaista ja on vaikeaa rakentaa sellaisia strategioita ja ohjelmia, jotka yhdistyvät moniaita eri rahastoja. Mitä sitten kentällä tapahtuu, eli täytäntöönpanosta pari sanaa. On ö, muutamia aloitteita, jotka ovat hyviä, mutta eivät välttämättä tavanomaisia. Ohjelmointikauden alussa vielä valitettiin, että miten mitä voidaan edes arvioida, koska kovinkaan paljon ei ole vielä tapahtunut, ja näinhän se on. Mutta tärkeää on kuitenkin saada aikaan esirahast verkostojen ja muiden ohjelmien kanssa välillä synergiaa. Me voimme koordinoida muun muassa valin, ohjelmien valintaa tai hankkeiden valintaa ja niin edespäin. Ja toisaalta ESIR-rahaston hoitajien kanssa muut voivat tehdä yhteistyötä, voidaan järjestää yhteisiä workshoppeja, työohjelmia ja vastaavaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka nimenomaan ovat jäsenvaltioiden toimijoiden heiniä, mutta onhan tämä kuva edelleenkin vasta epätäydellinen. Nyt ollaan vasta siinä vaiheessa ollaan vasta, tässä, vai, tässä, tässä vaiheessa ollaan vielä ohjelmakauden alussa, mutta olemme huomanneet, että jäsenvaltiossa on edelleenkin tällaista siilotyyppistä ajattelua ja monet muutkin asiat vaikuttavat synergiaan synergian toteutumiseen. Tämä esimerkiksi hallinnollinen kapasiteetti ja kokemus on yksi sellainen. Sitten pari esimerkkiä hallinnointistrategioista ja tai hallinnoinnin, hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta. Esimerkiksi Saksassa työ tapahtuu monella tasolla, sekä liittovaltion tasolla että pienemmissä yksiköissä. Siellä on yhdistetty toisaalta ESIF-ohjelmia ja Horisontin 2020-ohjelmia. Romanian tapaus on aika kiintoisa koska siellä on sovellet, toteutettu nimenomaan EAFRD ohjelmia ja on pyritty saamaan aikaan tämän mainitun maaseudun kehitysrahaston ja EIP-ohjelman välillä synergiaa. Ja sitten Tsekin tasavallassa meillä on RDF ja Horisontti 2020 ohjelmien välillä saatu aikaan hyviä synergioita. Sitten johtopäätöksenomaisesti muutama suositus. Mitä sääntelyyn tulee, olisi tärkeää harmonisoida sääntelyä, erityisesti valtion tukisääntöjen osalta. Valtion tuki, tukisääntöjen kanssa täytyy, niitähän täytyy noudattaa, olipa kyse sitten esiristä tai muista ohjelmista. Usein jäsenvaltioiden toimijoilta puuttuu tietoa siitä, mitä eri toimijoiden pakeilla tapahtuu rahoituksen yhdistäminen on aika vaikeaa. Muun muassa Horisontti 2020-ohjelmassa se on hyvin rajallista. Mitä hallinnointiin sitten tulee? On tärkeää koordinoida eri pääosastojen työtä. Tämän havaitsimme, kun keskustelimme pääosastojen kesken usein eri pääosastoista tullut tieto ei ollut johdonmukaista keskenään. Ja olisi hyvä, jos olisi myös tällaisia pehmeän hallinnon malleja tai vaihtoehtoja, koska kun keskitytään ainoastaan sääntöjen noudattamiseen, niin se saattaa johtaa siihen, että muodollisesti vain klikataan ruutuja ja todetaan, että nyt tämä ja tämä ja tämä on tätä, tätä ja tätä sääntöä on noudatettu. Ja strategisista puitteistoista sen verran, että se, sen täytyy olla enemmän kuin koordinaatiota. Eli kumppanuussopimusten koordinointi ei riitä. Kumppanuussopimusten välillä on eroavaisuuksiakin. Jotkut ovat hyvinkin yksityiskohtaisia, jotkut koostuvat muutamasta lauseesta ja siinä kaikki. Ja täytyy myös tehdä tiliä siitä, miten näitä strategioita käytännössä äm, toteutetaan. Eli käytännön aspekti on puuttunut toistaiseksi. Then finally implementation. Um, what would be good to see is... Olisi tärkeää, jos olisi yhteisiä työohjelmia niin paljon kuin mahdollista. Ja eh, näiden synergiahankkeiden saavutuksia pitäisi yksilöidä, jotta voisimme oppia parhaista käytänteistä. Edunsaajat eivät välttämättä aina tiedä niistä mahdollisuuksista ja hyödyistä, joita synergiat voivat tarjota. Tietoisuutta siis täytyy lisätä. Valmiuksia täytyy parantaa, koska loppujen lopuksi kaikkien näiden ponnisteluiden onnistuminen riippuu siitä, mitä kentällä tapahtuu. Ja täytyy hyödyntää sekä muodollisia että epämuodollisia rakenteita. Joskus informaatiota informaatioverkostot muodostuvat vähän niin kuin sattumalta, niin että joku sattuu tekemään samaa kuin joku muu, ja se huomataan. Ja sitten kannustimet. Kannustimilla synergioita voitaisiin, synergiat voitaisiin saada näyttämään vetovoimaisemmilta. Nyt ne näyttävät vain ylimääräiseltä taakalta. Olisi hyvä, jos helpottaisimme vaikkapa hallinnollista taakkaa tai jos näille synergioille olisi jokin niille omistettu budjettikohta. Ja ehkä niiden mainettakin voitaisiin parantaa. Ihan lopuksi, <clears throat> mikä Euroopan parlamentin rooli voisi tässä olla? Me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentti voisi aktiivisemmin valvoa synergioiden kehitystä ja edistystä. Tässä vaiheessa hän ei vielä oikeastaan voida sanoa juuta eikä jaata siitä, mitä käytännössä on tehty. Mutta on tärkeää myös valvoa sitä, mitä kentällä tapahtuu, koska synergiahan tapahtuu hallinnoinnin ja strategioiden tasolla. Ja kun puhutaan eri politiikan alueiden tai toiminta-alueiden välisiä synergioita, niin olisi hyvä, jos Euroopan parlamentin eri valiokunnat voisivat käydä keskustelua äh, ja vaihtaa kokemuksia niiltä aloilta, joilla tekevät työtä. Thank you very, very... Kiitoksia kovasti. Tämä oli äärimmäisen kiintoisa esitys. Oikein hyvää työtä olette tehneet. Kiitoksia siitä. Niin, hyvät kollegat, nyt jos teillä on ehdotuksia ja kysymyksiä, Nilsson. Tack så mycket. Jag, när jag lyssnar och när jag ögnar igenom det här som jag har gjort väldigt snabbt så är det två saker som slår mig. Det ena det är... Eh... Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin huolella ja sieltä kaksi asiaa vähän hämmästytti minua. Ensinnäkin, miten se nyt sanoisi, koordinaatio oli riittävän hyvää komission pääosastojen välillä. Kyllähän me sen tiedämme. Tätä yhteistyötä, koordinaatio pitää palaa, parantaa ja hyvä, että sanoitte sen näin selkeästi. Toisekseen minä perustan sanomiseni omakohtaiseen kokemukseen, ruotsalaiseen. Synergiat eri rahoitusten välillä tarjoavat mahdollisuuden. Mutta mitä sitten koordinaatiosta jäsenvaltioiden kesken, alueiden kesken? Kansalliset viranomaisethan voivat tehdä ohjelmointityötä ja esimerkiksi pist- ja täsmentää jonkun alueen kartoittamisohjelman. Mutta miten voidaan sitten välttää pullonkaulatilanteita esimerkiksi? Koordinointityö pitää tapahtua, se on välttämätöntä. Odotetaanko tässä nyt alueelta rahoitusta, että he tavallaan osallistuisivat yhteisrahoitukseen. Pitäisikö sieltäkin tulla rahaa? Sehän tarkoittaisi tilanne, että jos puhutaan kansallisesta rahoituksesta, kansallisesta rahoituksesta, pitää olla parempaa koordinaatiota. Frau Vorsitzende, vielen Dank äh, für die Präsentation, äh, für die exzellente Präsentation der Studie. Kiitos tästä loistavasta esityksestä tutkimuksesta vahinko, että me tapaamme vain ainoastaan tällä viikolla tänä päivänä, koska me olemme puhuneet tästä jo viime viikolla täysistunnossakin. Ja meidän työmme, meidän päätöslauselmamme olisi voinut suuressa määrin hyötyä tästä teidän tekstin sisällöstä. Ensinnäkin puhutaan monirahoituksellisesta ohjelmasta ja monenkeskisestä rahoituksesta. Se on vähän vaikea toteuttaa käytännössä. Onko teillä tästä jotakin parannusehdotuksia? Oletteko te antaneet niitä? Ehkä se meni minulta ohi silmien tai korvien. Ja sivulla seitsemän asiakirjassanne toinen kohta, jossa puhutaan äh, strategioista, horisontti 2020 ohjelmasta, poikileikkaavista strategioista ja sanotaan, että on saatu erilaisia tuloksia viidestä tavoitteesta, työllisyys, ilmasto, koulutus. Ovatko johtopäätökset erilaisia, jos puhutaan synergioista? Miten ollaan päästy eri tavoitteisiin näissä viidessä asiassa? Kiitos. Onko kysymyksiä? Minä voisin esittää pari kysymystä. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tähän tutkimukseen ja teidän esitykseen, koska täysistuntokeskustelun aikana halusin puolessatoista minuutissa, tai minun piti puolessatoista minuutissa ää, sanoa oikeastaan kaikki se, minkä halusin sanoa. Halusin sanoa, että kun puhumme synergioista, niin meidän täytyy ottaa huomioon sen kaikki tasot – ja niitä täytyy hallinnoida, enkä puhu synergi- ainoastaan synergioista ohjelmien ja hankkeiden välillä ja tulosten välillä, vaan myös synergioista kaikkien tekijöiden kesken kaikilla tasoilla. Joten kiitoksia kovasti, että tekin keskityitte juuri näihin asioihin. Tässä on kyse kokonaisesta prosessista eikä vain yhdestä yksittäisestä askeleesta tai ponnistuksesta eikä yksi tutkimus tietenkään vielä riitä koko prosessia edes kuvaamaan. Kysymys. Näettekö te mainitsemissanne aloitteissa ää, muita mahdollisuuksia, koska ongelman ydinhän on se, että jäsenvaltiot haluavat saavuttaa synergioita eri operatiivisten ohjelmien ja välineiden Ähm, välillä, joita heillä siis on käytössään. Oletteko te sitä mieltä, että tulokset, joita tosi vielä on vähän, niin että näitä tuloksia voidaan käyttää siihen, että kommunikoidaan paremmin kohesiopolitiikan välineistä ja muista Euroopan unionin välineistä – Synergiahan on kohesiopolitiikankin idean ydin. Kiitos. Yes, thank you for these questions. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Tämä ensimmäinen asia, eli komission pääosastojen välinen koordinointi. Ehkä tämä kuulosti vähän tiukalta, ei tässä osoiteta sormella ainoastaan komissiota emme osoita ketään sormella. On ihan yhtä tärkeää se, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Jos tätä tutkimusta katsoo, niin kyllä se ajatus varmaan sieltä raportistakin löytyy. Yksi asu on asian pääosasten välinen koordinaatio ja synergia. Toinen se on sitten se, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu ja sieltä puuttuu vielä enemmän tämä tällainen, että eri alat olisivat yhteydessä toisiinsa rakentavalla tavalla. Eli koordinaatiota ei ole tarpeeksi, mutta me puhuimme komission eri pääsosten kanssa Grow and Movein ja kaikkien eri rahastojen pääosastojen kanssa. Ja siellä oltiin valmiita tekemään yhteistyötä toisten pääosastojen kanssa. Ja varmasti tämä vielä lisääntyy. Eli siellä myönnettiin tähän asti tätä ei ollut tapahtunut tarpeeksi, mutta haluttiin kuitenkin parantaa toimintatapoja. Minä no ole ihan varma, ymmärsinkö tätä toista kommenttia. Tämä liittyy lähinnä siihen, että EU-rahoitus olipa se minkä hyvänsä tyyppistä, miten se yhdistetään kansalliseen rahoitukseen, näinkö? No hyvä, niin kyllä, minä periaatteessa olen ihan samaa mieltä, mutta tässä mentiin ehkä nyt vähän pidemmälle kuin mihin me teemme tämän katsauksen, eli tähän en pysty ottamaan kantaa. Sitten on nämä ohjelmat, joissa käytetään eri rahastoja, joissa niitä yhdistellään, mutta tutkimuksessa haluttiin miettiä ei ainoastaan eri rahastoja, vaan sitä, miten eri rahastot toimivat yhteen muiden poliitikkojen kanssa. Ehkä voisin viitata vuosi sitten antavamme tai valmistumaan tutkimukseen, joka oli ehkä varhaisessa vaiheessa tätä kautta, mutta viime vuoden kesäkuussa tehtiin tutkimus strategista yhteenkuuluvuudesta kohesiopolitiikan alalla ja myös eri rahastoja koskien. Eli tämä oli ikään kuin seuraava vaihe. Ja ensin siis äh, tutkittiin eri rahastojen maailmaa ja nyt mentiin sitten seuraavalle tasolle. Mutta olisi todella mielenkiintoista systemaattisesti eh, käydä läpi nämä ohjelmat, joissa käytetään varoja eri rahastoista. Ja sitten Eurooppa 2020. No suoraan sanoen en tiedä, mikä vastaus tähän olisi, mutta jos katsoo näitä erilaisia kestävän kasvun muoto, niin kyseessä on älykäs kasvu ja kehitys. Aina kun on puhuttu ihmisten kanssa, niin on havaittu, että kyseessä on eri rahastojen yhdistäminen horisontti 2020. meidän piti tarkastella myös Kosmea ja Esiriä, se on aika uusi, ja verkkojen Eurooppaa mutta aina kun ihmisiltä jotain kysyttiin, niin aina oli esillä horisontti 2020 ja vastauksena siihen, miksi näin oli, niin oli, että se oli suurin rahamäärä, eikä tämä nyt koske ainoastaan sitä horisontti 2020, vaan myös EAKR ja ESR ja EAKRn osalta tämä oli maaseuturahaston osalta tämä on vähän hankalampaa. Tämä ei ehkä ollut ihan suora kysymys tähän 2020 kysymykseen, mutta kyllä epäsuorasti kyseessä on älykkäästä kasvusta. Kyse on älykkäästä kasvusta. Hyviä esimerkkejä jäsenvaltioista. Me pyrimme niitä löytämään ja tutkimuksessa ne ovat laatikoituna ja yksi syy tähän on se, että jos puhutaan täytäntöönpanosta, niin on liian varhaista. Ehkä työryhmässä puhutaan asioista, mutta tämä ei ole vielä täytäntöönpano. Jos ajatellaan neljää tasoa, tässä on säädöstyö ja strateginen työ ja täytäntöönpano. Eli konkreettisista hankkeista ei ole vielä tarpeeksi tietoa. Jos niistä on, niin sitten ne löytyvät jo muista tutkimuksista, kuten Clean Skies-aihe, joka on mainittu monta kertaa. Ja sitten tämä yhteen saattamisajatus, jossa otetaan mukaan eri rahastojen toimijoita. Mutta on usein aika vaikea siirtää näitä kontekstista toiseen. Yksi haastateltu taho tutkimuksesta on täällä paikalla Walesista. Ja tämä on yksi sellainen esimerkki, että sama taho oli EAKRsta ja horisontti 2020 vastuussa. En tiedä, miten tämä tarkkaan ottaen tapahtuu, mutta periaatteessa varmasti nämä ihmiset ovat ihan viereissä huoneissa samassa rakennuksessa. Eli kuinka siirtokelpoista tämä sitten on? Tällainen kysymys tulee esiin. Kiitoksia tästä esityksestä ja keskustelusta ja nyt lopetankin tämän kokouksen tähän. Jatkamme huomenna kello yhdeksän, eli nähdään huomenna. Ja nyt pyytäisin koordinaattoreita jäämään tänne paikalle. Jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Okay.